Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. No niin, hyvät kollegat. Nyt voisimme aloittaa kokouksemme. Esityslistan kohta kahdeksan on kyseessä. Huo. Kohta kahdeksan esityslistalla. Käynnissä olevien kolmikantaneuvottelujen tilanne. Tähän mennessä on kerran käsitelty itsenäisiä neuvottelukohtia Länsi-Balkanin osalta. Tapasimme eilen asiantiimoilta. Kolme tarkistusta tehtiin. Yksi oli teknisempi lainsäädännön mukautusta koskeva tarkistus. Toisessa pohdittiin sitä, olisivatko kyseessä delegoidut vai täytäntöönpanosäädökset. Ja täytäntöönpano oli myös tärkeässä osassa. Ja sitten kolmanneksi poliittinen kysymys siitä, miten tämä toteutetaan Länsi-Balkanilla. Vaihdoimme mielipiteitä, katsoimme kantojamme neuvostolla ei valitettavasti ollut kunnollista neuvotteluvaltuutusta. Ja voimme vain keskustella tai hyväksyä teknisistä tarkistuksista ja poliittisesta kysymyksestä ja delegoiduista tai täytäntöönpanosäädöksistä neuvosto ei saatu liikkumaan suuntaan tai toiseen. Ja eteenpäin voidaan oikeastaan päästä vasta, kun neuvosto saa todellisen neuvotteluvaltuutuksen. Ja nyt 22. syyskuuta on tarkoitus jatkaa neuvotteluita. Onko tähän sanottavaa? Ei näyttäisi olevan. Seuraavaksi esityslistalla on kohta yhdeksän. valiokuntamme lausuntoluonnos, joka koskee Euroopan energiaunionia. Ensimmäinen keskustelu on nyt käyty ja lausunto Buchnerilta on nyt valmiina ja hän saakin nyt puheenvuoron. Kiitoksia. Laatiessani lausuntoa loogisesti joudun rajoittumaan aika lyhyen tilaan – joten mekin tulemme tämän takia vielä jättämään itsekin tarkistuksia täydentääksemme lausuntoa. Pyrimme lausunnossa saman aikaan konsensuksen varjoesittelijöiden kanssa. Eikä tämä ole, tämä ole mikään oman ryhmäni lausunto, vaan toivottavasti löydämme yhdessä vielä lisää kompromisseja. Energiaunionin tärkeät tavoitteet, energian toimitusvarmuus, kilpailukyky ja kestävyys ovat keskeisessä asemassa. Ja näihin tavoitteisiin voidaan päästä, mikäli energian tarvetta ja kysyntää vähennetään. Ja toisaalta, jos laajennamme ja käytämme entistä paremmin kestäviä energian lähteitä. Meidän täytyy kehittää älykkäitä energiaverkkoja verkkoja ja neuvotella yhdessä kolmansien maiden kanssa energiaverkoista. Ja tässä yhteistyö on tärkeää. Energiatehokkuus on keskeinen tavoite ja se on tärkeää, tärkeä osa ulkomaankaupassa. Siihen liittyy suurta potentiaalia kolmansien maiden kanssa, esimerkiksi te- teknologian kehittämisessä, esimerkiksi Kiinan kanssa. Myös energian talteenotto on tärkeää ja se, että pyritään siirtymään vähän hiilisempään toimintaan ja ympäristöystävälliseen toimintaan. Tätä kohtaa ei ole vielä toistaiseksi korostettu kylliksi, mutta jos uusiutuvissa energialähteissä päästään yli 30 prosenttiin sähkön varastointi on äärimmäisen tärkeää, muuten järjestelmä ei toimi. Tekniikka on jo olemassa, sitä on testattu, mutta nyt pitää päästä eroon pikemminkin hallinnollisista esteistä. Investoinnit energiatehokkuustoimiin parantavat kilpailukykyämme kauppakumppaneihimme nähden ja energiatehokkuudessa ja kestävissä uusiutuvissa energialähteissä meillä on vielä tehtävää. Ajatelkaapa ulkomaan kauppaa ja sitä, miten energian tuonti vaikuttaa energian hintoihin. Tästä kaikesta on päästävä eroon ja meidän on päästävä tässä eteenpäin. Ulkomaankaupan poliittinen johdonmukaisuus on myös meille juuri energia-alalla äärimmäisen tärkeää. Olisi tekopyhää mikäli vaatisimme sisäisesti itseltämme tiukkoja standardeja, mutta emme ottaisi näitä samoja standardeja huomioon ulkomaankaupassamme. Olemme Euroopassa sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, emmekä kanna vastuutamme planeetastamme, mikäli tuomme tänne likaista saastuttavaa energiaa muualta. Nyt odotan innolla sitä, minkälaisia elementtejä kollegani haluavat tuoda mukaan lausuntoon ja odotan keskusteluja mielelläni. Kiitoksia. Nyt varjoesittelijät pääsevät vuoroon. Ensin Siko. Fisas. Kiitoksia. Salvatore Chico ei päässyt paikalle, joten puhun hänen puolestaan ja puhun italiaksi. Haasteet, joita jäsenvaltioilla ja EUlla on edessään, ovat entistä monimutkaisempia, ja siksi Euroopan unionin tasolla tarvitaan yhtenäistä lähestymistapaa, tiettyjä toimenpiteitä, jotta voidaan taata se, että meillä on edullista, kestävää ja saatavilla olevaa energiaa. On syytä korostaa, että tällä hetkellä EU tuo 90 prosenttia raakaöljystä ja 66 prosenttia maakaasusta. 94 prosenttia liikenteestä on riippuvaista fossiilisista polttoaineista. Vertailevasta analyysistä käy ilmi, että sähkön ja kaasun hinnat Euroopassa ovat korkeampia siis 30 ja 100 prosenttia korkeampia verrattuna Yhdysvaltojen hintoihin. Ja siksi tarvitaan eurooppalaista kunnianhimoista politiikkaa, jonka avulla EUn kuluttajille voidaan tarjota, siis perheille ja yrityksille, voidaan tarjota turvallista, kestävää ja kilpailukykyistä energiaa. Jotta tähän päästäisiin, on tehtävä merkittäviä Euroopan energiajärjestelmän muutoksia – joiden kautta energiavirrat voivat virrata vapaasti rajat ylittävästi, erityisesti tällaisten TNT-verkkojen strategisten käytävien kautta. Kunnianhimoinen energiapolitiikka on sellaista, että sen pitää sallia kuluttajille aktiivinen rooli ja nykyisestä vähän koordinoidusta kansainvälisten poliitikkojen osalta vähän koordinoidusta järjestelmästä voidaan päästä eroon. Tällä hetkellä meillä on erilaisia energiasaarekkeita. Ja tärkeää on myös pyrkiä pääsemään 2020 tavoitteisiin, mitä tulee sähkön äh, siir- liittymiin. On valtioita, kuten Italia, Portugali, Viro, Latvia, Liettua, Kypros, Malta ja niin edelleen, joissa yhteenliittymien määrä jää 10 prosenttiin. On katsottava myös saarialueita, jotka ovat syrjäisiä ja ne tarvitsevat välittömiä infrastruktuuritoimia, joilla voidaan taata energian toimitusvarmuus. Kestävämpi ja kilpailukykyisempi politiikka tarvitsee myös rahoitusvälineitä, jotta voidaan tukea yhteenliittymähankkeita, kuten vuoden 2014 lokakuun neuvostossa todettiin. On myös toivottavaa, että EU parantaisi omaa kapasiteettiaan maailman energiamarkkinoilla niin, että se harjoittaa osallistavaa ja voimakasta kauppapolitiikkaa. Meidän täytyy pyrkiä sellaisiin kauppasopimuksiin, joissa olisi mukana lausekkeita, jotka koskevat etusijaista resurssien saatavuutta sellaisten alueiden kanssa, jotka ovat toimitusvarmuuden kannalta strategisia Lähi-Itä, Afrikka, Turkki ja Algeria muun muassa. Kiitos. Ganz herzlichen Dank. Für die Sozialdemokraten bin ich. Kiitoksia SD-ryhmästä. Minä olen varjoesittelijänä. Haluaisin kiittää esittelijää. Tässä lausunnossa otetaan esiin tärkeitä asioita. Ja itse haluaisin tehdä kolme lisäystä. Ensinnäkin energiasopimukset. Herra Fises viittasi tähän asiaan. Ja kansainvälisen kaupan valiokuntana meidän tulee kantaa vastuumme siitä, että energian tulisi olla osana kauppasopimuksia. Sille pitää antaa oma lukunsa. Näin tuomme omat tavoitteemme esille ja teemme selväksi, että meillä on tietyt standardimme ja haluamme edistää uusiutuvia energian lähteitä kauppasopimuksissamme niin, että tätä kautta saamme omalle energiapolitiikallemme mahdollisimman suuren tuen. Eli kohdan kaksi jälkeen haluaisin tänne tarkistuksella kiinnitetään huomiota tällaisiin energialukuihin. Sitten kohta seitsemän, sopimusyhteistyö, sitäkin ehkä muotoilisin hieman eri tavoin. On tehtävä selväksi, että energiasopimukset, joita meillä on, ovat sellaisia, että niitä voidaan tarkastella. Meillä on kahdenvälisiä sopimuksia useiden maiden kanssa. Ja vastaavatko ne nyt sitten aina eurooppalaisia etuja on kyseenalaista. Eli kahdenvälisessä sopimuksessa voidaan arvioida kokonaistilannetta. Ja on pohdittava myös tällaisten sopimusten tulevaisuutta. Olemme laatineet tätä koskevaa lainsäädäntöä, josta on päätetty ennen Ukrainan kriisiä ja aikakaudella, jolloin jäsenvaltiot suhtautuivat varsin pidättyvästi siihen, mikä komission rooli tällaisissa sopimuksissa energian osalta olisi. Tietysti tilanne on nyt muuttunut Ukrainan kriisin myötä ja entinen puolalaisministeri on vaatinut sitä, että näitä sopimuksia laadittaisiin yhdessä ja solmittaisiin yhdessä. Eli olemassa olevan lainsäädännön uudelleentarkastelu energiasopimusten osalta. Tähän liittyy myös tiettyjä määräaikoja – mutta myös tiettyjä kriteereitä tulisi määritellä tulevaisuuden nimissä niin, että saadaan aikaan johdonmukaisuutta. Ja tähän liittyen lisäyksenä kohtaan seitsemän tai uutena kohtana kahdeksan voitaisiin pohtia sitä, mitä tuleviin energiasopimuksiin tulisi ottaa mukaan vastavuoroisuuden osalta – Tämäkin on tärkeää. On tärkeää, että toimitaan samoista lähtökohdista. Standardien osalta, mutta myös sen osalta, että noudatetaan EUn lainsäädäntöä. Tässä omat kolme kohtaani. Kiitos. Ja nyt Emma. Thank you. I'm speaking on behalf of uh, Mr. Kamal this morning. Uh... Kiitos. Puhun Kamalin nimissä tänä aamuna. Kiitos esittelijälle. ECR voi toivottaa tervetulleeksi monia asioita, energiatehokkaampi, omavaraisempi. Energiamarkkinat ovat asia, joita me tuemme. Me olemme sitä mieltä, että energialuvut pitäisi ottaa mukaan kauppasopimuksiin ja mitä tulee pääsystä energiaresursseihin ja ulkomarkkinoihin, niin me tuotamme tervetulleeksi energian lähteiden monimuotoisuuden keskustelun. Me olemme tyytyväisiä, että tuodaan eteenpäin kaupan käynnin roolia siinä, miten kehitetään uusia teknologioita. Ja vaikka tässä on muutamia asioita, jotka me haluaisimme nähdä lisättäväksi. Ensinnäkin se, että Ja lisäksi tässä pitäisi katsoa VTOn roolia ja sitä, kuinka heidän tulisi toimia pitkän aikavälin EU-tavoitteiden tulisi olla se, että viedään eteenpäin hallinnon, hallintotapoja, jolla on kasvallista merkitystä. Tämä vie meidät kohti suurempaa vakautta ja ottaa meitä liennittämään kansainvälisiä jännitteitä. Vaikka me arvostammekin kansainvälisen energiaformin työtä, niin VT on tärkeämpi toimia ja olisi hyvä, että tämä nähdään tässä esittelyssä ESRn mukaan. Vihreät hyödykkeet aloite EUn ja muiden VTO-jäsenten välillä tämä kattaa vihreitä teknologioita ja hyödykkeitä, jotka vie kohti kestävää kehitystä ja erilaisia ympäristötoimia. Olemme sitä mieltä, että tässä pitäisi, tässä pitää työ 2015 vuodelle asennetussa annetussa tavoitteessa. Oui, euh, merci beaucoup. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Pari kolme näkökohtaa lisäisin, mutta olen kyllä täysin samalla aallonpitulla kuin esittelijä. Nämä kysymykset ovat erittäin tärkeitä ja täytyy ehdottomasti pitää huolta itsenäisyydessä suhteessa tuontiin, ei ainoastaan siksi, että me tuomme energiaa, joka on ilmaston kannalta tärkeää, mutta autonomian ja Euroopan itsenäisyyden kannalta tämä on tärkeää. Ja minusta tämä pitäisi ottaa huomioon e- esittelyssä. Jos ajatellaan konfliktialueita ja epävakautta, energia-autonomia kysymys, Euroopan energia-itsenäisyys on ratkaisevaa lähivuosina. Toisekseen olen samaa mieltä kaiken sen kanssa, mitä Stelia on sanonut Totta kai pitää to, tuota, puhdasta uusiutuvaa energiaa, energiatehokkuutta ja kansallisen politiikan koordinaatiota. Kaikki tämä on ilmeistä, mutta painottaisin, että on strateginen tavoite, että Euroopan on päätettävä mitä mahdollisimman nopeasti päätettävä täydellisestä energiaautonomiasta. Merci beaucoup, um, Helmut. Kiitos. Seuraavaksi Helmut. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää herra Buchneria tästä hyvästä lähtökohdasta töillemme. Lausunto valiokunnastamme on tärkeä. Tämä on jo toinen tätä aihealuetta kosketteleva lausunto ja huomaan, että tässä lausunnossa on samankaltaisia huomioita kuin aikaisemmin. Tässä pyritään jo tasapainoisuuteen. Koska itse en ole nyt se, jonka tulee olla kaikessa oikeassa. Haluan silti esittää jotakin kommentteja. Me olemme hieman skeptisiä kohdan kaksi osalta. Eli en tiedä, tuovatko nämä energialuvut näissä sopimuksissa ratkaisuja sinänsä. Tämä koskee esimerkiksi säröitystä, sinänsä kyllä puollan näitä lukuja, mutta tässä pitää katsoa esimerkiksi hajautettuja teknologioita ja muita kohdassa kuusi mainittuja kysymyksiä. Sitten suurten konsernien edut ja niiden näkyminen näissä sopimuksissa on asia, jota täytyy katsoa hajautettu toiminta järkevien älykkäiden järjestelmien kanssa yhdessä on tie kohti tulevaisuutta. On annettava etusia tutkimukselle, kehitykselle, kauppapoliittisesta näkökulmasta ja tätä kautta saatava aikaan johdonmukaisuutta myös muiden politiikan alojen kanssa. On aivan totta, että on pyrittävä energian säästöön, kuten Buchner sanoi, eri sähkön tuotannon osalta. Saksassa tiedämme, kuinka kallista luopuminen ydinenergiasta on. Nämä kustannukset tulevat kannettavaksi vielä monille sukupolville tästä eteenpäin. Tiedän, että olette asiantuntija tässä asiassa ja toivoisin, koska itsekin sanoitte jättävänne tarkistuksia, että voimme sitten tukea niitä. Haluan kuitenkin peräänkuuluttaa varovaisuutta. Jos lausunnossanne sanotte, että kansainvälinen energiantuotanto on usein hankalasti arvioitavaa. Viittaatte Venäjän, arabimaihin, puhutte myös Yhdysvalloista. Mutta jos ajattelen tässä Slovianskin alueen ja siellä toimivia suuria yrityksiä esimerkiksi Yhdysvalloista ja yhdistyneestä kuningaskunnasta ja sitä, miten siellä toimitaan särötyksessä, niin on selvää, mistä puhumme. Tässä yhteydessä viittaisin myös siihen, että meillä on etuja puuttua myös tietynlaisen energian tuontiin. Tämä parantaisi siis aurinkoenergian tuontiin, tämä tasapainottaisi tilannetta monen suuntaan. Ja vielä lopuksi toivon, että valiokunta, vastuuvaliokunta ottaa meidän lausuntoamme entistä paremmin huomioon, jotta voimme välttyä siltä, että tässä energiaunionin asiassa epäonnistutaan jälleen täysistunnossa. Kiitoksia Helmut. Niin, toivo kuolee viimeisenä, mutta joskus toivokin kyllä sitten kuolee. Borelli seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Energiakysymykset asettavat meille kahdenlaisia haasteita. Ensinnäkin sisäisiä kys, kysyntään liittyviä ja toinen sitten liittyy tietysti ulkoiseen ulottuvuuteen. Lausunnossa annetaan kovastikin tilaa tehokkuuteen, kustannuksiin ja uusiutuvien keseiden käyttöön. Ja näistä kysymyksistä olemme täysin yhtä mieltä, mutta samanaikaisesti haluamme kiinnittää huomiota kuitenkin erääseen perustavanlaatuisen kysymykseen, eli siihen, miten nämä energiainfrastruktuurit, myös uusiutuvien, vaikuttavat paikallisyhteisöihin. Tuuli ja aurinko, energia, jos niitä otetaan oikealla tavalla huomioon, voivat pyr- päätyä siihen, että ne hyödyttävät vain muutamia tahoja, eivät kokonaisia yhteisöjä. Ja kun katsotaan tehokkuutta ja kustannusta, on muistettava, että tuhlausta vastaan aloitettava toiminta lähtee juuri paikallistasolta koulutuksesta. Jos toimitaan ei kestävällä tavalla, kustannukset lisääntyvät ja tästä koituu suurta haittaa planeetallemme. Kun katsotaan perinteisesti tärkeitä kumppaneita, kuten Azerbaijan, Turki ja Norja, niiden lisäksi on tullut uusia alueita, joilla EU pyrkii vahvistamaan läsnäoloaan, kuten Keski-Aasian maat, kuten Kazakstan. Meidän on katsottava näitä strategisia valintoja niin, että otetaan huomioon myös uudet olosuhteet ja esimerkiksi kriisi Venäjän suuntaan lähitulevaisuudessa meillä on vielä kovasti haasteita edessämme, joten kiinnitän huomiota ainoastaan lausunnon joihinkin kohtiin. Energiatehokkuus, siitä tässä puhutaan, tietty avoimuus. Ja toistan vielä, että on syytä muistaa myös kansalaistemme rooli tässä kaikessa. Tämä näkyy kohdassa neljä erityisesti energian kysynnän suomiminen. On erityisen tärkeää, miten energiapolitiikkaa harjoitetaan kauppapolitiikassamme, ja tämän täytyy näkyä myös uusilla alueillamme. Tällä vaalikaudella varmasti pystymme seuraamaan tarkkaan näitä uusia markkina-alueita. Tärkeää on pohtia myös sitä, mikä rooli Ukrainalla ja Venäjällä tulee olemaan. Kohdan viisi osalta viittaisin epäsuoriin tekijöihin, joista esittelijä puhuu. Kaasut, kaasu, öljy, uusiutuvat energianlähteet ja niin edelleen. On tärkeää katsoa, miten nämä infrastruktuurit vaikuttavat alueisiin. Puhutaan infrastruktuureista, joilla energiasiirtoa voidaan edesauttaa. Komissio ei kuitenkaan asiakirjassaan viittaa millään muotoa siihen, miten infrastruktuurit vaikuttavat tiettyihin yhteisöihin tai alueisiin. Haluaisimme välttyä siltä, että pelkästään kaupalliset edut vaikuttaisivat väärällä tavalla alueisiin. Demokraattinen valvonta näin vähenee ja tätä kautta rikollisuus pääsi, pääsee soluttautumaan näihin toimiin entistä helpommin. Meidän täytyy käyttää uusia teknologioita, tutkimusta ja kehitystä hyväksemme. Ja tämä tietysti vaikuttaa myönteisesti myös työllisyyteen. Kiitoksia vielä kerran Buchnerille ja kiitos, että kuuntelitte. No. Herzlichen Dank und nun ist Herr Ferrand. Kiitos seuraavaksi Ferrand. Monsieur le Président, mes chers collègues. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tässä halutaan antaa enemmän valtaa komissiolle energian suhteen, ja tässä vedetään pois valtaa jäsenvaltiolta. Se, että on eurooppalaiset integroidut energiamarkkinat, se on tämä huippu, jota pyritään saavuttamaan. Tässä on nähtävissä tahtotila, että Venäjältä ei osteta kaasua ja tämä tyydyttää varmasti Yhdysvaltain hallitusta sen geopoliittisella ristiretkellä tätä maata vastaan. Tässä ollaan valmiita tuomaan maahan erittäin saastuttavaa liuskekaasua neste muodossa. Kilpailua halutaan mahdollisimman enemmän kilpailualalla, jotta hinnat saadaan alas. Valitettavasti kilpailukykyisimmät markkinat ovat siellä, missä energian hinta on kaiken kallein. Ranska pyrkii välttämään tätä epäreilua epätoista kilpailua, niin siellä on Euroopan matalimmat energiahinnat. On turvallisempaa, että ydinvoimaloita pyörittävät julkiset yritykset, jotka eivät pyri lyhyen aikavälin voittoihin. Siksi ei olekaan järkevää ja vaarallista, että yksityiset tahot saisivat pyörittää ydinvoimaloita. Halutaan, että energiaa käsiteltäisiin ei keskitetyllä tavalla, mutta tässä unohdetaan myös nämä mittakaava asiat tässä tulee esiin hintaongelma. Aurinkoenergia maksaa neljä kertaa enemmän kuin muut energiamuodot siirtokustannukset kohti uusiutuvia energianlähteitä on suunnattoman suuria, niitä ei pystytä kattamaan yksityisissä yrityksissä. Tämä siirtyminen tulee lisäämään hintaa, energian hintaa noin 50 prosentilla. Sähkötariffien sääntely asettaa kuluttajan heikkoon asemaan energian hinta, sähkön hinta tulee nousemaan Hyvä puheenjohtaja, hyvä esittelijä. Nämä ehdotukset eivät ole mitenkään järkeviä ja vievät meitä kohti kalliimpaa energiaa siten, että uusiutuvien energialähteisiin investoidaan vähemmän ja energiaturvallisuus on myös huonolla tasolla. Kiitos. Dankeschön on Imma. Kiitoksia seuraavaksi Imma. Kiitos puheenjohtaja. Minustakin lausunto on hyvin tärkeä sekä EUlle että tietysti valiokunnallemme. Työ on erinomaista. Onnittelun lausunnon laatijalle Lange jättää tarkistuksia. Tähän haluaisin kuitenkin täsmentää joitakin kohtia lausunnossa ja tuoda niihin hieman konkretiaa. Tässä pitäisi nostaa energiatehokkuus ja uusiutuvien energian tavoitteita, ja niiden pitäisi olla jäsenvaltioille velvoittavia. Eli tarvitaan lisäaskeleita aikaisempiin ehdotuksiin. Samoin tarvitaan sitova sähkön yhteenliittymä koskeva tavoite. Tarvitaan sellaisia yhteenliittymiä, jotka todella toimivat. Ilman niitä energiaunionia ei synny. Merkittävää on myös asia, joka liittyy suoraan meidän valiokuntaamme ja kauppapuolustuspolitiikkaan, eli viittaan tässä mukautus menettelyyn, joka liittyy hiilidioksidin siirtämiseen rajat ylittävästi. Meidän pitää tehdä tässä asiassa enemmän. Meidän pitää pyrkiä kestävään kehitykseen ja ympäristön suojelemiseen, joten tarvitsemme oikean, oikeudenmukaisia välineitä. Emme voi sallia sitä, että tänne virtaa tuotteita, jotka eivät noudata samoja sääntöjä kuin meidän yritystemme tuotteet. Sitten vielä taloudelliset kysymykset. Meidän tulisi katsoa tässä myös kuluttajan roolia ja torjua köyhyyttä. Kiitos. Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa Martin Westrup komissiosta. Thank you very much, Chairman. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos valiokunnalle meidän kutsumisestamme. Ja kiitos, että haluatte kuulla mielipiteemme tästä tärkeästä aloitteesta. Tiedätte, että energiaunioni on strateginen tavoite EUlle lähivuosina. Kaikki osapuolet sopivat tästä viime vuonna ja vuoden alkupuolella. Ja totta kai kauppa on tärkeä keino aloitteen saavutta toteuttamiseksi. Olemme oikein kiitollisia, että olette päättäneet mietinnöstä ja Inta varmaan miettii asiaa tarkkaan, kun heillä on tämä pöydällä. Muutama näkökohta tästä luonnoksesta ja muutama liittyen täällä esitettyihin näkökantoihin. Me pitkälti toimme esittelijän lausuntoluonnosta. On tärkeää, että energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian kautta ja muiden toimien kautta vähentää tuontienergiasta. Mutta selkeästi me tulemme olemaan riippuvaisia energian tuonnista vielä jonkun aikaa, minkä vuoksi on tärkeää hajauttaa energian tarjontaa varm- huoltovarmuuden ja kilpailukyvyn takaamiseksi. Täytyy pitää huolta, että energia on tärkeä osa kauppasopimuksia. Vahvistamme tätä kautta eri toimien, jos olemme mukana. Kiitos tuosta tälle. Toisekseen haluaisin mainita, että ensi vuonna mietimme IGA-päätöksen uudistamista, energia-alueen hallituksen välisen sopimuksen uudistamista. Osana tätä varmistamme, että olemassa olevat sopimukset ovat tavoitteiden kanssa yhteensopivia. Pyrimme myös vahvistamaan päätöstä tulevaisuudessa. Viittaisin myöskin kaasuasetuksen tulevaan uudelleen muokkaamiseen, jossa äh, käsitellään äh, kauppasopimuksia yhteisiä hankinta, hankintoja. Nelsonilla kiitos lausuntoon luonnoksesta ja omistautumisesta tälle alueelle. Odotamme äänestystä ja sitä, että parlamentti jatkuvasti käsittelee tätä aluetta, aloitetta. Um, you mentioned the revision of the IGA regulation. Mainitsit IGA-hallitusten välisen asetuksen uudistamista. Voisitko vähän pohtia ääneen, mihin suuntaan tämä IGAN uudistus voisi mennä? Mm, voisin tietysti, mutta olisi vähän ennen aikaista käydä tuohon keskusteluun nyt. Komissio puolestaan tulee tekemään laajan kuulemisen sidosryhmistä. Eikä meillä ole nyt selkeää näkemystä, miten ryhtyä tähän, mutta kuten muistatte helmikuun energiaunioni tiedonannon pohjalta tulemme tarkastelemaan komission vahvempaa roolia ja ennen kuin sopimuksiin ryhdytään, nyt jäsenvaltiolla on velvoite ilmoittaa asioista IGAn pohjalta. Viittasit epäsorti siihen, että tehtävänä myös taata se, että nämä IGA ovat lähtökohtaisesti asianmukaisia. Tulemme arvioimaan tätä, mutta minkälaisiin kourituntuviin ehdotuksiin arvioimme johtaa on ennen aikaista käsitellä nyt. Kiitos ja nyt lausunnon laatija Buchner lopuksi. Kiitoksia näistä mielenkiintoisista huomioista. Pyrin tietysti mahdollisuuksien rajoissa ottamaan nämä kaikki huomioon ja löytämään konsensuksen ja odotan innolla yhteistyötä ja uusia hyviä ajatuksia. Kiitos. Good. Dann möchte darauf hinweisen, dass... Hyvä. Kerron teille nyt, että tarkistusten jättämisen määräaika on 17. päivä kello 12. Puolen päivän mennessä siis ja äänestämme tästä 22. 22. syyskuuta. Hyvä. Seuraavaksi kohta 10. Tiedotus missiostamme Genovaan ja Milanoon valtuuskuntamatka Tässä pohdittiin kahta kysymystä. Ensinnäkin, mitä tapahtuu satamille. Genovan satama tuli kysymykset, yksi asia. Ja sitten Milanon maailman näyttely ja kauppapolitiikka ja kestävät maataloustuotteet ja elintarviketurvallisuus, elintarviketuotanto olivat keskusteluiden kohteena. Mukana olivat Kaspari, Fisas, Danti, Moska ja Begin. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka olivat aktiivisesti tässä työssä mukana. Tämä oli hyvä valtuuskunta, joka käsitteli keskeisiä asioita – Genovan satamassa olimme yhteydessä satamaviranomaisiin, katsoimme tullikysymyksiä ja olimme yhteydessä myös teollisuusliittoihin. Näin pääsemme pureutumaan tullikysymyksiin. Ja varmasti kun pääsemme käsittelemään täällä. Tuli kysymyksiä, palaamme tähän kaikkeen vielä. Maailmannäyttelyn osalta todella keskityttiin elintarviketuotantoon ja toimituksiin, niiden varmuuteen. Ja tässä yhteydessä pääsimme katsomaan myös paviljonkia, siellä eu paviljonkia ja sitä, minkälainen se todella oli Milanossa. Ja keskustelimme lehdistön edustajien kanssa ja muiden kiinnostuneiden tahojen kanssa tästä markkinoille pääsy, joka maataloustuotteilla on, oli yksi asia, turvallisuusstandardit, maataloustuotteiden tullit, kaupan helpottaminen, kiintiöt, GIT, ja totta kai tässä Italian maataloustuotannolla oli merkittävä rooli mer- alkuperämerkinnät olivat myös esillä. Eli keskusteltiin kaikesta tästä tulevaisuudesta myös Last Call Europe 2020. Katsottiin kestävyyttä ja sosiaalista vastuuta, joka yrityksillä on EU 2020 puitteissa. Tämän lisäksi järjestimme erilaisia tapahtumia. Ja tärkeää oli toimia johdonmukaisesti valtuuskunnan nimissä. Eli tässä oltiin yhteydessä sekä maatalous- että teollisuusvaliokunnan valtuuskuntiin niin, että emme olisi edustaneet kolmea eri kantaa. Ja näin myös kävi. Tässä ehkäpä kaikki minun puoleltani alustukseksi. Teillä on tämä raportti. Kysyisin, haluavatko valtuuskunnan jäsenet mahdollisesti lisätä jotakin. FISAS. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen yhtä mieltä kanssanne sitä, että tämä oli erinomainen mielenkiintoinen aloite Tiziana Beginin kanssa olin satamavierailulla Genovassa. Meidät otettiin hienosti vastaan sekä viranomaisten että alueen yrittäjien puolesta. Ja kuten sanoitte, on tärkeää korostaa ongelmia, joita tulleihin liittyy. Joitakin tuotteita käsitellään tuulen osalta eri tavoin sen mukaan, mihin ne tulevat. Euroopassa puhuttiin esimerkiksi tyypillisistä italialaistuotteista, kuten spagetista tai tietyistä italialaisjuustoista. Niitä viedään tai niitä tuodaan niin sanotusti Filippiineiltä, Yhdysvalloista ilman, että alkuperää todella valvotaan ja kollegan Beginin kanssa haluaisimme tehdä aloitteen kuulemisen järjestämisestä, joka koskisi Välimeren alueen satamia, eurooppalaisia satamia ja myös afrikkalaisia ja aasialaissatamia ja sitä, miten ne voivat mahdollisesti täydentää toisiaan. Tämä on aloite, jonka esittelemme piakkoin. Kiitos. Ja, dankeschön, Frau Desarnes seuraavaksi. President, je voudrais poser une question au Parlement. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kysyä kysymykseen liittyen Genuan satamaan, mikä on tarkastusten todellinen tuolla, valvotaanko todella elintarvikkeita, alkuperämerkintöjä, mikäli näin tehdään, niin mikä muutama prosentti näistä tuotteista, jotka eivät vasta niitä normeja, pääsevätkö nämä markkinoille vai ei. Ja sama koskee näitä maantieteellisiä alkuperämerkintöjä. Kiitos näistä täsmennyksistä. Perdón. Si es cierto que mm, on totta, että joskus valvontaa ei harjoiteta oikealla tavalla. Tämä riippuu pitkälti tuotteista, tuotetyypeistä ja usein tehdään vain tällaisia pistokokeita. Kaikkea ei voida valvoa, mutta tämä siis johtaa siihen, että valitettavasti monet tuotteet, jotka joiden ei pitäisi päästä Eurooppaan, pääsevät tänne kuitenkin. Pidämme tiukasti kiinni tästä alkuperämerkintäasiasta, se on äärimmäisen tärkeää, mutta tämä ei kosketa pelkästään Genovan satamaa, vaan kaikkia eurooppalaisia satamia. Saimme tietoja esimerkiksi tietyn tyyppisistä italialaisjuustoista, en nyt muista tarkkaan mistä, Saimme asiakirjoja, jotka koskivat näitä juustoja. Ja niissä alkuperämerkinnät olivat sellaisia, että ne pääsivät eurooppalaisiin satamiin. Tämän asia, jota tulisi työstää vastaisuudessa, siis valvontaa tältä osin. Ja pitäisi pyrkiä estämään se, että tällaiset väärennetyt tuotteet pääsisivät vapaasti satamiimme. Se, mistä Fisas puhui, oli erinomainen asia. Eli että käsittelemme valvontakysymyksiä, tulikysymyksiä yhdessä liikennevaliokunnan kanssa. Tämä voisi olla aloite, johon voisimme puuttua. Ja Sarnes, tässä raportissa on joitakin lukuja. 97 prosenttia väärännyksistä tulee yhdestä hyvin tuntemastamme maasta. Mutta täällä on muitakin lukuja, joita voin lähettää teille. Onko vielä kysyttävää tai kommentoitavaa liittyen Genova Milano valtuuskuntavierailuun? Ei näyttäisi olevan. Nyt keskeytän kokouksen kuudeksi minuutiksi. Gut. Mm, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat. Nyt jatkamme kokousta. Esityslistan kohta 11, eli äänestys kysymyksestä. Lähdemmekö kolmikanta neuvotteluihin, jotka koskevat konflikti mineraaleja ja koskee myös sitä, miten muodostamme neuvotteluvaltuuskuntamme. Äänestystä on kertaalleen jo lykätty ja puheenjohtajakokous on nyt käsitellyt asiaa ja se myös suosittelee sitä, että noudatamme perinteitä ja aloitamme kolmikantaneuvottelut. Teillä on edessänne äänestysluettelo. Tämä koskee siis sekä neuvotteluiden aloittamista että neuvotteluvaltuuskunnan kokoonpanoa 73 artiklassa. Tämä säännellään selkeästi, kuten tiedätte. Eli mikä on kokoonpano, mitkä tehtävät valtuuskunnalla on ja mikälainen tiedotusvelvollisuus sillä on valiokunnan suuntaan. Ja pitää katsoa siis, puoltaako enemmistö valiokunnassa neuvotteluiden aloittamista ja tätä kokoonpanoa. Tässä alustukseni. Nyt voisimme tehdä pienen testiäänestyksen. Tiedätte, että äänestämme koneäänestyksellä. Toivottavasti kaikilla on äänestyskortit mukana. Nyt alkaa testiäänestys. 39 ääntä ja 39 kollegoiden ääntä. Kaikki sujuu hyvin. Äänestys päättyy. Testiäänestys. Hyvä. Joten nyt voimme aloittaa äänestyksen neuvotteluiden aloittamisesta ja tästä kokoonpanosta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 ääntä puolesta, 15 tyhjää. Toimimme siis näin. Kohta 12 seuraavaksi. Päätöslauselma, joka koskee Valin sopimusta kaupan helpottamisesta. Ensin tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty 21 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 20 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 22 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 23 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 34 puolesta vastaan tyhjää. Vielä kerran, hyvät naiset ja herrat. 34 puolesta vastaan No niin, kyllähän tämä sujuu. Tyhjä, hylätty. 35. Puolesta. Vastaan. Tyhjä, hylätty. 36. Puolesta. Vastaan. Tyhjä, hyväksytty. 37. Puolesta. Vastaan. Tyhjä, hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. kuusi puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissitarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. TV7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan. No tarkistetaan tämä. Tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No ette kyllä näyttänyt kovinkaan selvästi sitten merkkiä. Hyväksytte siis. Kymmenen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yksitoista puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kaksitoista puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 15 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Kuusitoista. Kolmetoista jäi tästä väliin, joten siitä pitää äänestää 13 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 16 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Nyt sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 29 puolesta, 4 vastaajanta, 6 tyhjää. Suur onnittelut. Seuraavaksi kohta 13 esityslistalla. Tämä liittyy siihen, hyväksymmekö kaupan helmoittamisen. Tässä on vain yksi äänestys, joka otetaan koneäänestyksenä. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 33 puolesta, neljä vasta ääntä ja kaksi tyhjää. Kiitoksia kovasti tästä pikaisesta äänestyskierroksesta niin, että olemme tässä nyt 15 minuuttia aikataulusta edellä, mutta älkää karatko mihinkään, jatkamme puolelta kuulemistilaisuudella, joka koskee ihmisoikeuksia kumppanuussopimuksen